Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Jatkamme kokoustamme. Ja seuraava kohta esityslistalla koskee neuvoston ja komission lausumia EUn liittymisestä ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja perusoikeuksien suojelemiseksi tehtyyn yleissopimukseen. Ensimmäinen puhuja on López Garrido, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies.